Allora, buongiorno a tutti. Heti esityksestä hyväksymisen saman tien, jollei mitään vastustusta ole, niin hyväksymme esityslistan saman tien. Ja niinpä voinkin toivottaa tervetulleeksi komissaari Dansan Soloksen. Suurkiitokset siitä, että pääsitte paikalle selvittämään ehkä kriisiä ja siihen liittyviä tapahtumia. Yli 30 ihmistä on menettänyt henkensä kriisin seurauksena ja lähes tulkoon 3000 on sairahtunut. Hyvä uutinen on se, että lopultakin on onnistuttu tunnistamaan kriisin syy mutta se on joka tapauksessa ollut ongelmallinen tilanne erityisesti Euroopan unionin maanviljelijöille ja erityisesti vihannes- ja vihannesten viljelijöille, tomaatin, kurkun ja muiden vihannesten viljelijät ovat menettäneet suuria summia, jopa 400 000 euroa päivätasolla. Espanja, Italia, Hollanti, Saksa, Ranska, nämä maat ovat erityisesti joutuneet ongelmien kohteeksi. Euroopan komissio on ehdottanut pakettia, jonka puitteissa pystytään auttamaan viljelijöitä, jotka ovat menettäneet tuotantoa ja, ja kustannukset ovat olleet myöskin ongelmissa. On kuitenkin selvää, että meidän on tehokkaasti ja nopeasti pureuduttava tähän kriisiin ja myöskin mahdollisiin tuleviin kriiseihin – Mehän olemme jo saaneet viitteitä siitä, miten tällaista kriisiä pystytään hallinnoimaan. Mutta nyt, kuten sanottu, lähdemme käsittelemään aihetta. Komissarilla on aika ainakin olla puoli 11 asti. Hän tulee antamaan myöskin vastauksia ja selvittää sitä, miten viljelijöitä ja tuottajia voidaan tukea tässä vaikeassa tilanteessa. Puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Kuten totesitte ja korostitte, jo 25. tänä vuonna kriisin synnyttyä Saksassa. Kaikki tuntevat tilanteen kehittymisen ja sen, minkälaisia ongelmia kriisi on aiheuttanut eurooppalaisille kasvi- ja vihannesviljelijöille. Hinnat ovat laskeneet ja samaten tuotanto on laskenut, joskin totta on, että hinnat olivat jo muutoinkin ennen kriisin syntymistä noin parikymmentä prosenttia alhaisemmat kuin esimerkiksi viime vuonna vastaavan aikaan. Markkinoiden elpyminen liittyy aina luonnollisesti kuluttajien luottamukseen. Se on ensimmäinen etappi, kun pyrimme parantamaan tilannetta. Luonnollisesti myöskin tartunnan aiheuttaja löytäminen on tärkeää. Onneksi Saksassa on nyt onnistettu tunnistamaan bakteerin lähde ja vähitellen Saksan ilmoituksen jälkeen markkinat ovat elpyneet hieman. Jo kriisin aikanakin minun ensimmäinen tavoitteeni oli se, että ryhdytään tuomasta toimeen mahdollisimman nopeasti. Niin kuin sanoin itsekin, aikanaan toimin vihannesten tuoton piirissä ja tiedän varsin hyvin henkilökohtaisesti sen, miten vaikeaa on kompensoida äh, ne äh, ongelmat, jotka voivat äh, syntyä vaikkapa viikonkin aikana. Tältä pohjalta pyrimme siis tarkastelemaan tilannetta. Niin kuin sanottu, neuvostolle myöskin totesin, että viimeisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä ja markkina poliittisten uudistusten yhteydessä kävi ilmi, että neuvosto ei pysty toimimaan riittävän nopeasti tällaisessa kriisitilanteessa. Lainsäädäntöpaketissa, jota nyt siis valmistelemme, Euroopan komissio tulee saamaan toivon mukaan neuvoston ja parlamentin tuen taakseen, jotta ei tulevaisuudessa tällaiseen tilanteeseen jouduttaisi ja jotta myöskin oikeudellisesti ja käytännön tasolla voitaisiin tarttua asiaan mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä meillä ei vielä ole kaikkia mahdollisia keinoja, jotta voisimme käynnistää toiminnan heti. Komission kollegoiden ja oikeudellisen yksikön kanssa olemme tarkastelleet 191 artiklaa, jonka puitteissa on mahdollista toimia tällä hetkellä tietyissä äh, rajoissa. Niin kuin tiedätte, eh, jo eh, kesäkuun alussa järjestettiin ylimääräinen ministerin eh, kokous ja siinä yhteydessä tein ehdotuksen, jonka puitteissa olisi mahdollista antaa 50 prosentin kompensaatio Niille maanviljelijöille, jotka kuuluvat erilaisiin järjestöihin ja, ja 10 prosenttia muille tuottajille, joilla on muita mahdollisuuksia saada korvauksia ja kompensaatioita. Me päätimme antaa tukea niille tuottajille, jotka tuottavat tuotteita, jotka ovat joutuneet erityisesti kriisin kouriin. Ja otimme huomioon myöskin ne viljelijät ja tuottajat, joilla ei ole mahdollisuuksia varastoida tuotantoa kovinkaan pitkään. Ja luonnollisesti kurkku, tomaatit, lehtisalaatti ja, ja muuta erilaiset vihreän salaattiin kategoriaan liittyvät tuotteet ja myöskin paprikat ja kesäkurpitsat kuuluivat tähän kategoriaan. Eli viisi kasvia valittiin nimenomaan niiden varastointikysymysten ja, ja ongelmien vuoksi. Niiden myynti myöskin selkeästi laski. Nämä toimet toteutettiin 210 miljoonaa euron budjetin puitteissa, mutta niin kuin totesin jo alun alkaen, sanoin, että halusimme näiden budjettitoimien lisäksi saada käyttömme myöskin asetuksen antamat mahdollisuudet toimia nopeasti. Tämä kaikki luonnollisesti tehtiin yhdessä ja yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa sillä tavoin, että kesäkuun loppuun mennessä voidaan jäsenmaista lähettää pyyntöjä kompensaatioiden maksua varten. Ja sitten heinäkuussa alkupuolella ensimmäisen puoliskon aikana tullaan arvioimaan pyyntöjen määrä ja niiden laajuus. Ja sen jälkeen mietimme, onko meillä mahdollista kesäkuun lopun jälkeen kasvattaa kompensaatio- ja korvauksiin kuluvia rahoja. Tulemme mahdollisesti jo suorittamaan maksut heinäkuussa ja sitten tarkastelemme markkinoiden kehitystä. Me olemme siis budjettisyistä asettaneet tällaisen katon, mutta luonnollisesti myöskin siksi, ettei tietyille alueille tulisi yli kompensatiivisia toimia. Se voi taas vaikuttaa omalta, osaan, omalta osaltaan tuotantoon niin kuin sanoin, 50 prosenttia kompensaatiota voidaan antaa niille henkilöille ja tuottajille, jotka kuuluvat muihin järjestöihin ja tulemme pohjaksi eh, laskemaan tuotannon eh, viime vuodelta. Tarkastelemme viitehintoja 2008-2010 aikakaudelta ja vertailemme sitä tämän vuoden kesäkuun hintoihin. Tämä oli siis se aikajakso, jonka halusimme valita tarkasteluajankohdaksi, jotta saisimme mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan. Ja siltä pohjalta pystyisimme suorittamaan 50 prosentin reaalikompensaatiomaksut. Samanaikaisesti äh, tiedän varsin hyvin, että monet teistä ovat äärimmäisen kiinnostuneita siitä äh, summasta, jota tarjoamme tuotteille, jotka eivät kuulu järjestöihin. Asetuksessa on tähänkin äh, löydettävissä säännöt. Me valitsimme tietyt rajat, jotka ovat löydettävissä asetuksesta – niiden puitteissa pyrimme korvaamaan toimintavarojen puitteista osan kriisin vaikutuksista. Tässä yhteydessä olemme poistaneet esimerkiksi kaikki rajoitukset, markkinarajoitukset, jotta olisimme voineet helpottaa tuottajien toimintaa tässä vaikeassa tilanteessa ja jotta toiminta voisi myöskin elpyä kriisin jälkeen. Nämä olivat ne seikat, jotka halusin tuoda esiin. Tässä yhteydessä minulla ei ole vielä lukuja markkinoiden kehittymisestä sen jälkeen, kun Saksa, on, Saksa ilmoitti löytäneensä äh, HEC-bakteerin aiheuttajan. Mutta tulevina viikkoina tulemme saamaan lisätietoja tästä asiasta ja mielelläni teitä sitä tiedota, mutta nyt, nyt voin äh, vastata kysymyksiin. Kiitokset äh, arvoisa komissaari. Kiitos tästä selvityksestä ja nyt voimmekin aloittaa saman tien keskustelun tästä. Aha, vielä joku lisäys. Joo. Kiitos. Niin, sen verran vielä, että näistä korvaavista toimista. Tiedän hyvin, että tulevina vuosina meidän on harjoitettava tiedotuspolitiikkaa ja valveutustoimintaa kuluttajien piirissä, jotta luottamus palaisi. Jokainen ymmärtää, miten merkittävä on saada tieto siitä, mistä saastuminen oli peräisin. Ja tästä on syytä, tätä on syytä tiedottaa, mutta tulevaisuudessa pyrimme kuitenkin toimimaan sillä tavoin, että tiedotuksen viive tällaisissa tilanteissa jatkossa tulee olemaan lyhyempi kuin mitä tässä tapauksessa oli. Eli pyrimme äh, saamaan kaikki tiedot jo syksyn mennessä käyttöömme ja, ja harjoittamaan tiedotuspolitiikkaa todella nopeasti. No niin, kiitokset uudemman kerran. Ja niin kuin sanottu, nyt äh, aloitamme keskustelun. Meillä on puolisen tuntia aikaa keskustelun. Albert Desse, ensimmäinen kysymys, olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, äh, vielen Dank. Niin, herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hienoa, että tänään voimme keskustella tästä aiheesta. Ennen kuin keskustelemme tästä korvausasiasta, niin muistuttaisin, että kyse on kriisistä, jolla on ollut melkoisia vaikutuksia kansalaisille – erityisesti niille, jotka ovat sairastuneet tautiin. Saksassa siis 39 henkilöä on jo kuollut tähän tautiin ja yli 2000 henkilöä on sairastunut tähän ja 200 näistä tulevat loppuikäänsä kärsimään melkoisista terveydellisistä ongelmista. Näinä viime viikkoina en olisi halunnut olla Saksan kuluttaja-asioista vastaava ministeri, mutta se, mitä ministerimme teki, niin se oli mitä hän teki. Häntä olisi kritisoitu joka tapauksessa, varsinkin jos tiedotukset olisivat tulleet hiukan liian myöhässä ja ihmiset olisivat, jotenkin kuoleman olisi jo ehtinyt sattua, joten häntä olisi syytetty ihmisten kuolemaan johtaneista tapauksista, joten meidän täytyy katsoa tätä hiukan eritellymmin, sillä Saksan valtion rakenne on federaalinen. Osavaltiot vastaavat tästä asiasta ja hampurilainen senaattori esitti epäilyksensä siitä, että taudin aiheuttaja piilisi espanjalaisissa kurkuissa ja tietenkin valtion ministerin tehtävänä oli vain esittää varoituksensa, mutta se päti ainoastaan Pohjois-Saksan alueeseen, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä, koska koko kansa panikinomaisesti reagoi tilanteeseen ja teki päätöksensä ja vältti kurkkujen ja tomaattien syömistä ja kuluttamista. En tässä nyt lähde vaatimaan mitään korvauksia, mutta arvon komissaari, muistutaisin teitä siitä, että kyse ei ollut vain ainoastaan vihannesten kasvattajista, vaan tässä kärsivänä osapuolena ovat olleet myöskin muut, koska mozzarellan tuotantoakin jouduttiin leikkaamaan melkoisessa, melkoisessa määrässä, sillä kun tomaattejakaan ei kulutettu, niin mozzarellakaan ei käynyt kaupaksi. On tietenkin hienoa, arvoisa komissaari, että te toimitte hyvin nopeasti ja mitä tulee tähän 150 miljoonaan ja sen kasvattaminen 210 miljoonaan oli hyvä päätös, mutta me tiedämme, että tämä raha ei tule riittämään korvaukseksi. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä me yhdessä voisimme ehdottaa, jotta jatkossa vastaavanlaisissa tilanteissa meillä olisi riittävästi korvausvaroja käytettävissä. Kriisejä on joka tapauksessa tulossa. Meidän täytyy pohtia tästä, pohtia tätä kysymystä budjettiviranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Minun mielestäni kaksi kolmasosaa varoista voitaisiin varata tällaisiin kriisiin, korvaustoimenpiteisiin, mutta meidän täytyy varmistaa, ettei näitä varoja sitten yksi, kaksi yllättäen ohjata muihin tarkoituksiin, kun ihmiset huomaavat, että vari, varoja onkin käytettävissä, eli että ne menisivät Galileo tai muihin projekteihin, joten meillä pitäisi olla mahdollisuus ikään kuin säästää näitä varoja, jotta kriisin sattuessa meillä on rahaa käytettävissä. Kiitoksia. Kiitos. Haluan kiittää komission sentä läsnäolosta tässä valiokunnassa, jotta hän kertoo niistä toimista, joihin on ryhdytty kriisin vuoksi, joka on tapahtunut vihannessektorilla E. coli-bakteerin vuoksi. Lukussa yhteydessä hän on on todennut, että on tärkeää, että olemme solidarisia perheiden kanssa, joita tämä on koskettanut, tämä ongelma. Ja uskon, että emme voi unohtaa niiden ihmisten lukumäärää, joita tämä asia on koskettanut, ja on tärkeää, että me osoitamme täyttä solidarisuutta, mutta uskon kuitenkin, että tänään meidän täytyy myöskin puhua siitä, mitä ovat ne kysymykset, joihin täytyy komission vastata, mihin täytyy toimijoiden vastata, ajatella niitä ongelmia, joita on syntynyt tämän elintarvikekriisin tuloksena. Euroopan parlamentissa meillä käytiin keskustelu tästä aiheesta ja silloin katsottiin, mitä olivat olleet ne kysymykset, joita on tapahtunut ratkaisevia virheitä, jotka liittyvät tähän kriisiin. Ajattelen sekä hälytysjärjestelmää, joka tietyllä määrin on toiminut, ja, mutta ei kuitenkaan ole tapahtunut viittauksia varsinaiseen eh, jakeluun ja ajatellen koko sektoria Euroopassa ennen kaikkea minun maassani Espanjassa. Tämä on johtanut hintojen putoamiseen ja menetyksiin ja, ja siihen, mikä on tuotteiden imago. Nyt on katsottava, mitä ovat sitten ne toimit, joilla voidaan ratkaista tämä tilanne. Haluaisin myöskin kiittää niistä välineistä, joita tähän mennessä on otettu käyttöön tässä asiassa. Ajatelen, että on olemassa tiettyjä puutteita ja on ollut tiettyjä asioita, joita jäsenvaltiot ovat pohtineet. Ajattelen kuitenkin, on ollut neljä päätä, jotka ovat äänestäneet tiettyjä ratkaisuja vastaan ja tiettyjä ryhmiä, jotka ovat olleet näitä kysymyksiä vastaan. Mutta kokonaisuudessa voidaan sanoa, että ne ovat myönteistä ja voimme nähdä mahdollisuuden, että sen on, on ollut valmis tulemaan ja on tietää, miten haetaan reagoida näihin toimiin ajatellen tuloksia, joita tähän mennessä on ollut. Tässä tilanteessa me kuitenkaan eh, ajatellen eh, rajoitusta. Toisaalta on omassa myöskin eh, se, että tietyissä maissa täysin harjoittamaan kompensointia, mutta maat, joiden tuotantoon tämä on vaikuttanut alusta lähtien. Kuitenkin haluaisin sanoa, että komission jäsenille kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä ja ajattelen, että sitä että voitaisiin sanoa tehokas vastaus ja voitaisiin ottaa käyntöön lisätoimia. Asetuksen mukaan voidaan myöskin, myöskin kattamaan muita eh, hedelmien tuotteita väliaikaisesti ja komission sen lisäksi uskoakseni sen lisäksi, mikä on asetuksen ulkopuolella voisi myöskin ottaa perustavanlaatuisen roolin, joka on sieltä pyritäisiin välttämään suhteita siihen, miten sun, kumppanimme ovat pyrkineet Suomen markkinoitaan epäoikeudellisella tavalla tuotteilta ja myöskin se, että voitaisiin toimia asianmukaisesti, toimia kullakin alueella valitsevan tilanteeseen. on iloinen kuullessani viimeisen osan puheenvuorostani, jossa viitattiin näihin mainoskampanjoihin. Minusta tämä on hyvin tärkeää, tämä on perustavaa laatusta, että, että me pyrimme edistämään tuotteitamme ja tätä on tärkeä väline, mutta välttämätöntä, jotta voidaan äh, saada takaisin tuotteiden kunnia äh, ja täytyy pyrkiä toteuttamaan sellaisia tiedotuskampanjoita kuluttajien suuntaan sekä unionin sisäpuolella että unionin ulkopuolella, jotta voidaan varmistaa se, että tunnustaan, mitä ovat tyypilliset piirteet, joita on eurooppalaisilla tuotteilla, mitä piirteet ne täyttävät. Ja ajatellen myöskin lopuksi, keskustelussa pitää etsiä uusia välineitä, jotka voisivat olla tehokkaampia vastattaessa tämän tyyppisiin kriiseihin, jonka olemme nyt nähneet tänä keväänä. Meillä on äh, vähän aikaa ja niinpä pyytäisinkin äh, nyt äh, kaikkia puhumaan aika nopeasti. Ja Martin Lajan. Kiitoksia herra puheenjohtaja ihan lyhyesti. Ensimmäiseen kysymykseen. voitteko vahvistaa, että taudin aiheuttajan alkuperä on selvinnyt? Onko kyse näistä iduista vai mistä? Eli mikä on tämänhetkinen tutkimustilanne, eli mistä kaikki lähti liikkeelle, koska sehän on tärkeä tieto. Ja sitten toinen kysymys. Niin tämä tiedotuksen viivästyminen ja tietenkin ne ongelmat, jotka johtuvat siitä, että emme tiedä, missä tämä kaikki lähti liikkeelle, mutta voitteko vahvistaa, että viranomaiset tulevat avoimessa hengessä analysoimaan myöskin näitä menettelytapoja, eli mikä onnistuu ja mikä ei, jotta me tiedämme, miten me voimme jatkossa tehostaa reagointitoimintaamme tämän tyyppisissä kriiseissä, koska on selvää, että tälläkin oli melkoinen vaikutus kaikkialla EU-ssa. Ja tämä aiheutti melkoisia ongelmia viljelijöille ja kansalaisille, jotka menettivät läheisiä. Ja sitten mitä tulee Venäjän markkinoihin, onko mahdollista päästä taas Venäjän markkinoille ilmeisesti, kun katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin se ei ole mikään helppoja. Meidän pitäisi saada kyllä taas jalka oven väliin. Ja mitä tulee tähän 210 miljoonan euroa, se on hyvä asia, mutta kysyisin, että mistä nämä varat tulevat ja onko mahdollista nostaa tarvittaessa tätä kokonaispottia? Kiitoksia. George Matt. Kiitos äh, Martin Osli. Komissio, sen kiitos siitä, että olette tullut tänne tänään. Kriisihän ei vielä ole suinkaan ohitse. Meillä on yhä uusia sairastapauksia Saksassa mutta se on nyt kuitenkin poissa otsikoista. Lähte on löydetty, mutta ei kuitenkaan tämän saastumisen syytä. Siis se, mistä tämä bakteeri on tullut ja mistä jutut ovat tulleet, se oli vielä täysin selvitettyä. Ja Saksassa on nyt löydetty myöskin näitä bakteereita purosta. Mahdollista että ne ovat lähtöisin vedenpuhdistuslaitoksesta. Ja nyt tietysti täytyy katsoa sitten, miten kriisi etenee tästä, mitä vielä saattaa tulla ei tarve puhua pelkästään korvauksesta ja mikään muu ei olisi enää keskustelun, keskustelussa tarpeellista, ei muustakin ole vielä puhuttava, koko kriisin syistä. Kysymys, joka täytyy asettaa, on se, mistä tämä on lähtöisin. Muistutan vielä siitä, että me kävimme pitkään keskustelun lisääntyneestä antibioottien käytöstä maataloudessa. 50 prosenttia käytetään maataloudessa – Tässäkin täytyy esittää kysymys, ajattelen nimenomaan sairautta, jota vastaan tästä täytyy taistella. Eh, ehkä täytyy pohtia edelleen, mutta voidaan kysyä, miksi kesti niin pitkään, kunnes ylipäätään eh, otettiin käyttöön kriisimekanismit, onko tästä nyt otettu opiksi oikealla tavalla. Eurooppa on kerran osoittanut, että se tarvitsee parempaa kriisin hallintaa näissä kysymyksissä – Saksa ei ole mitenkään, että tässä nyt kerännyt mainetta. Ajattelen äh, sitä, mikä on terveys- ja valvontaviranomaisten vastuu liittovaltion tasolla. Tässä ovat reaktiot olleet selvästi aivan liian myöhäisiä ja kuluttajille asiat eivät epäselviksi. Me todellakin tarvitsemme nyt eurooppalaista koordinaatiota tämän tyyppisissä kriiseissä, jossa voidaan todeta, että on luotettava äh, kannanotto Euroopan unionin taholta – ja silloin voidaan päättää, missä vaiheessa kriisi tai milloin täytyy muuttaa elintarvikkeiden käyttötapoja, milloin pitää antaa varoituksia. Tätä ei voida jättää pelkästään jonnekin liittovaltio- tai kansallisten viranomaisten hoidettavaksi. Sitten tämä kriisirahasto, siitä se on kysymys, jota täytyy ryhtyä myöskin nyt pohtimaan. Ajatellen tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, George Lyon otti kysymyksen esille, missä tulevat rahat, joita me nyt maksamme, mistä ne ovat lähtöisin kysymys nousee esille ja minusta pitää tehdä selväksi, että viime kädessä emme voi missään tapauksessa korvata kaikille kaikkia menetyksiä. Sen täytyy olla täysin selvää. Tämä voi olla vain apu, avustusrahasto. Itse asiassa muutkin ovat tästä tietysti hyötyneet. Eihän sunkaan ole syöty vähemmän, vaan on syöty muuta. Joten tämä asia pitää nähdä hiukan realistisemmin. Konkreettinen kysymys komission jäsenelle. Miten itujen tuottajat, minkälaisia korvauksia he saavat, koska iduthan eivät ole sinänsä mikään vihannes tietääkseni, mihin, mihin alueeseen kuuluvat itujen tuottajat, siis saavatko he korvauksia? Niin, tämä on konkreettinen kysymys. Ja lopuksi. Miten aiotte huolehtia siitä, että tulevaisuudessa, enkä usko, että tämä suinkaan on viimeinen kriisi, joka ruvetaan näin hoitamaan. Miten Euroopan tasolla voidaan kehittää kriisimekanismia sekä varoittamisesta, eh, varoittamisissa että korvauksissa niin, että saadaan aika järjestäytynyt järjestelmä niin, että asiat eivät suju yhtä kaotisti kuin nyt tämän viimeisimmän kriisin aikana. James Nicholson. James Nicholson. Sir, I, I, I certainly will be extremely brief. Kiitoksia. Todella lyhyt kommentti Minäkin haluan esittää osanottoni läheisensä menettäneille ja niille tuottajille, jotka ovat menettäneet elantonsa. Toteaisin kuitenkin, että tällaiset nopeat ylilyönnit saattavat johtaa melkoisiin ongelmiin, varsinkin jos kommentit eivät perustu faktoihin, niin kuin tässä heti alkumetreillä näytti käyneen. Toistaisin sitä, täällähän tärkeimmät kysymykset on jo esitetty, mutta niin kuin kollega Laion totesi, nämä analyysit, jotka ovat käytettävissä, ne, miten voimme varmistaa, että me opimme näistä virheistämme? Yleensä käy niin, että me unohdamme liian nopeasti, miten kävi. Monet muutkin kriisit ovat vaikuttaneet Euroopan laajuisesti ihmisiin. Ja nämä kriisit ovat rajat ylittäviä ilmiöitä ja nyt kysyisin teiltä, että oletteko vakuuttuneita siitä, että EU kykenee reagoimaan kriiseihin oikealla tavalla, koska me tiedämme, että uusia kriisejä ja ongelmia tulee ilmenemään jossain vaiheessa, eli onko meillä toimivia vastausmekanismeja käytössä. Kiitoksia. Eh, Kiitos eh, koordinaattori. teidän puheenvuorot olivat tässä ja nyt pyytäisin toden totta eh, kaikkia vielä puhumaan no, aikarajan puitteissa. Ah, vielä Lorenzo Fontana. Puheenjohtaja hyvin nopeasti minäkin. Nyt perus, perustavalla tavalla kysymys komissaarille. Näyttäisi siltä, että muutaman kuukauden kuluttua kuluttua äh, taas törmäämme samantyyppiseen kriisiin tai johonkin muuhun kriisin, johon on puututtava. Myöskin äh, media ajatellen ylipäätään tiedotusta ajatellen kysymys on tärkeä äh, nimenomaan tuottajille. minun mielestäni nyt on tärkeää toimia sillä tavoin, että käyttöön saadut varat käytetään. Ne ovat luonnollisesti ensimmäinen askel tässä tilanteessa, mutta meidän on myöskin varmistettava se, että näiden varojen jakaminen tuottajille, jotka todella ovat joutuneet kärsimään syntyneestä tilanteesta, myöskin saavat rahat. Lorenzo. Kiitos, Lorenzo. Äh, äh, Garcia vielä minuutti. Puheenjohtaja, kiitokset. 39 ihmistä on menettänyt henkensä ja monet ovat sairastuneet. On mahdotonta uskoa, että Euroopan komissiolla heillä tästä varsinaista vastuuta ja kuitenkin tuottajat ovat joutuneet valtaviin ongelmiin. Nyt odotetaan polistausta. 150 miljoonaa euroa, euroa ei missään tapauksessa ole riittävä tällaisessa tilanteessa, jossa tarvittaisiin nopean hälytyksen <clears throat> käyttöjärjestelmää. Me tarvitsemme valtavan määrän rahaa tämän kriisin parantamiseksi ja tilanteen parantamiseksi ylen, ylipäätään. Tällä rahalla ei pystytä kattamaan kaikkia tuottajia ja, ja kärsimään joutuneita tuottajia erityisesti ainakaan tasa-arvoisesti. Niin kuin tiedätte, suuria ongelmia on syntynyt, eh, eri toten Espanjassa. Te sanoitte, että syksyllä käynnistetään eh, erilaisia eh, kampanjoita, joiden tarkoituksena on edistää tilannetta, mutta kuitenkin minun mielestäni työtä on tehtävä heti saman tien touko, kesä, heinä, elokuussa ja niin edelleen. Miksi me nyt odottelemme, kun kerran muutoikin eurooppalaisen tuotannon ja, ja <clears throat> vihannesviljelyn Imago on kärsinyt Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja koko Euroopan unionissa. Eli summa summarum, vielä tänäänkin näyttää siis siltä, että espanjalaiset luomukurkut ovat kiellettyjen tuotteiden listalla. Tähän ei ole pystytty puuttumaan. Euroopan komissio puhuu vain teknisistä ongelmista. Nyt peräänkuulutan teiltä äkkiä toimia ja <clears throat> ainakin sellaisia toimia, jotka takavat sen, että espanjalaista tuotetta ei tällä tavoin leimata. Aika on kortilla ja komissaarilla on nyt vastausvuoro tulossa ja vielä sitä ennen Josepove. Okei, okay, très vite. Hyvin nopeasti kolme kysymystä. Ensinnäkin äh, tuohon taudin aiheuttajan ja budjettiin äh, kriisin taustaan. Miten on mahdollista, että rahaa ei löydy, koska meillä on kuitenkin 450 miljoonaa vuoden 2010 budjetista käyttämättömänä ja sitä aiotaan käyttää itse hankkeeseen. Tätä en ymmärrä enkä hyväksy ja mielestäni tätä olisi tarkasteltava uudelleen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tällainen tasapainotilanne tilanne syntyy, on olemassa varoja, joita voitaisiin käyttää, koska ne on nimenomaan, koska varat ovat jääneet käyttämättä, niitä voitaisiin käyttää kriisiin. Sitten vielä budjettikysymys. Käsittääkseni tässä on hyvä osoitus siitä, että tarvittaisiin oikeaa ja erillistä maatalousbudjettia ja selvä osoitus saatiin myöskin siitä, että maatalouteen suunnattuja varoja ei voida vähentää. Mielestäni meidän on kasvatettava EFSA-budjettia. Meillä on olemassa selkeät tutkimustulokset esimerkiksi Yhdysvaltain toiminnasta samantyyppisissä kriisitilanteissa. Olemme mielestäni kynnyksen alla tässä asiassa. Ja sitten vielä kolmas seikka, uusi tapaus on syntynyt Ranskassa Lillissä myyttävän jauhelihan yhteydessä. Ja näyttäisi siltä, että samantyyppinen kriisi on taas syntynyt. Ja meillä ei ole mitään seurattavuustakuita siitä, että pystyttäisiin jäljittämään taudiaiheuttajan syy. Mitä takuita voimme antaa kuluttajille syyn löytämisestä, koska näyttäisi siltä, että seurattavuusjärjestelmä ei toimi. Oli sitten kysymyksessä kasvi, kasvit tai liha. Näyttäisi siltä, että seurattavuus ei siis toimi. Traunevesh, e poi si chiede... Trauneves. Puheenjohtaja, kiitokset. Kiitokset ensinnäkin siitä, että komissaari on paikalla ja kiitos myöskin niistä tiedoista, joita me äsken saimme kuulla. Nyt sitten kolme seikkaa, jotka haluan tuoda esiin. Ensinnäkin ensimmäinen seikka, joka liittyy kuluttajien luottamuksen palauttamiseen vihannesalalla ja erityisesti tämä koskee eteläistä Eurooppaa. Itse olen aika tyytyväinen komissaarin selvitykseen tästä asiasta, mutta kuitenkin, niin kuin Rova Rantsa sanoi, tarvitsemme nopeampia toimia, jotta myöskin viljelijät ja tuottajat saisivat helpotusta tilanteeseensa. Meidän on siis saatava kuluttajien luottamus palautetuksi. Niin kuin tiedätte, kyseessä on kansanterveyteen liittyvä kriisi. Ja nyt tässä tilanteessa jollakin tavoin epäreilusti ja epäoikeudenmukaisesti asia on siirretty tuottajien kontolle. On puhuttu korvauksista ja kompensaatiotoimista, mitä yksiviivaista reseptiä ei näytä olevan, mutta jos oikein ymmärsin, poikkeustilanteessa voidaan antaa erityisiä korvauksia tuottajille. Ja sitten vielä kolmas seikka, joka liittyy hälytysjärjestelmiin. Epäilemättä selvä on, niin kuin komissari itsekin totesi, että me tarvitsisimme lisätoimia nimenomaan sellaisessa tilanteessa, johon nyt olemme törmänneet. Eli hälytysjärjestelmän nopeampi käyttöönotto johto ylipäätään maatalouskysymyksissä olisi tervetullutta. Sitten Sikievski. Ja vielen... Uważam, że podjęte działania przez Komisję są niewystarczające. Toimet, Euroopan komissio on ryhtynyt, eivät ole riittäviä, koska hedelmä- ja vihannessektorin ongelmat ovat hyvin mutkikkaita ja tuottajat ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Toiseksi toimet, joita on ehdotettu, ovat sellaisia, että niihin sisältyy liikaa byrokratiaa. Ja korvaukset, joita on ehdotettu, hyödyttävät enemmän tuottajajärjestöjä, mikä ei ole kovinkaan järkevää. Ajatellen uusia jäsenvaltioita ja tästä syystä – meidän pitäisi antaa korvaukset yksittäisille tuottajille, soveltaen tietysti asianmukaisia menettelyjä. Pitäisi luoda kansalliset puitteet, puitesummat ja antaa enemmän mahdollisuuksia esittää maakohtaisia ratkaisuja. Sitä paitsi nämä toimet eivät kata kaikkia tuotteita, esimerkiksi sienet, herkkusienet, ovat hyvin laajalle levinnyt ilmiö, joka koskettaa ennen kaikkea Puolaa. Mitä tulee Venäjään? Meidän on tehtävä johtopäätöksiä ongelmasta ja keskusteltava asiasta kahdenvälisissä suhteissa EUn ja Venäjän välillä ja myöskin vastata kysymykseen, missä on ongelma, mitä tulee valvontaan ja seurantaan. Onorevole Rodus, e poi Dolan. Kiitos eh, Rodus ja Rolans. Danke mich auch sehr, Paljon kiitoksia. Kiitokset, että olette päässeet tänne vieraaksemme. Tilanne on kuitenkin edelleen hankala. Kuolintapauksia tulee lisää. Tuhansia sairastuneita on, on. joillakin on todella vakavia vaikutuksia, vaikkakaan määrät ovat laskussa, niin silti niitä tulee lisää. Me tiedämme, että iduista kaikki lähti ja kyllähän myöskin purosta on merkkejä löytynyt ja sitä kautta tämä taudin aiheuttaja on joutunut ympäristöön. Tämä vaikuttaa tietenkin meihin kaikkiin, mutta meidän täytyy keskustella erityisesti maanviljelijöiden tilanteesta siis vihannisten kasvattajista. Heille tästä kriisistä on syntynyt melkoinen taloudellinen kriisi. Saksassa monet välttävät vihanneksia aivan täysin, ainakin niitä, joita voitaisiin käyttää raakana. Joten me, pitäisikö meidän ottaa käyttöön sellainen korvausjärjestelmä, joka kattaa kaikki vihannesalan tuottajat? Kysyisin tässä, että mikä on mansikoiden viljelijöiden tilanne tai rukolan osalta, eikö silloin voisi saada korvauksia? Jos katsotaan eri yritysten tilannetta, niin joissakin tuotanto on pienentynyt 90 prosentilla. Ja sitten kysyin tietenkin näistä yksittäisistä yrityksistä, jotka eivät kuollut minkälaisiin tuottajajärjestöihin. Joten meidän ei tulisi käsitellä asiaa kansallisena ongelmana, vaan laajempana eurooppalaisena kysymyksenä, koska se liittyy kaikkiin vihannesten kasvattajiin. On tietenkin yhä DES on vaatinut tällaista kriisirahaston perustamista, mutta sanottakoon, että dioksinikriisin aikana vaadin ihan samaa ja olisin valmis tukemaan tällaista ehdotusta ja meidän tulisi toimia hyvin ripeästi, sillä uudet kriisit ovat tietenkin jo tuloillaan. Kiitoksia. Mato. Thank you. First of all, want to compliment. Niin aivan lyhyesti haluan onnitella komission jäsentä pikaisesta toimista, mitä tuli tähän hätärahastoon päinvastoin kuin kollegan, joka vastaa kansanterveydestä, Dalli, jonka pitäisi olla lentokoneessa matkalla Venäjälle jo pari päivää heti sen kun kriisi alkoi, ja missä hän vieläkään ei tietääkseni ole käynyt. Hänen reaktionsa oli minusta aivan liian hidas. Te olitte maatalouden kentälle, että olette nopea, haluan onnitella teitä tästä. Konkreettinen kysymys. Luulen, että varoja ei käytetty riittävästi, enkä nyt puhu edes mistään marginaalista, vaan puhun siitä, että on tilaa, vaikka me tarvitsemme marginaalia, noin 800 miljoonaa. Tällä hetkellä käytämme 210 miljoonaa, joten ajatellen kysymystä, jonka George Lyon esitti, mikä on se liikkumavara, joka on, jotta voidaan kehitellä edelleen tätä hätärahastoa. Tomaatin tai kurkuntuottajat, jotka eivät vielä ole päässeet eroon tuotteista, vaan itse asiassa joutuneet myymään sen hyvin alhaisella hinnalla muutamalla sentillä kiloa kohti, mikä oli suinkaan normaali hinta. He eivät saa mitään tällä hetkellä. Itse asiassa he säästivät muutaman sentin teiltä minun mielestäni. Eikö heidätkin pitäisi saada apua tässä yhteydessä rahaston kautta? Haluaisin konkreettisen vastauksen, kiitos. Grazie, Äh, kiitos, äh, herra Mato. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin <clears throat> haluan muistaa uhrien omaisia. Tämä on asia ja tilanne, joka on aiheuttanut valtavia ongelmia vihannestuottajille erityisesti Espanjassa. Me lähdimme liikkeelle täysin varomattomasti ja, ja syyllisiä osoitettiin ilman mitään todisteita. Väärät markkinat joutuivat siis ongelmien kohteeksi, ja tämä koski, niin kuin sanottu, erityisesti Espanjaa. Nyt on pyydetty anteeksi, mutta odotamme kuitenkin Euroopan komissiolta nopeampia toimia ja, ja toimia, jotka aiheuttavat tilanteen, jossa tätä, tähän ei, vastaavaan ei enää voida törmätä. 210 miljoonaa euroa on aivan liian vähäinen korvaussumma tuottajia ajatellen ja siksi haluankin pyytää komissaarilta, että heinäkuussa ei, ei tulla kertomaan meille, ettei kaikkia varoja edes olla käytetty. Ei siksi, ettei pyyntöjä olisi esitetty, vaan siksi, että jollakin tavoin <clears throat> kohdennukset ovat menneet väärin. Litska. Panie komisarzu, ja uważam, że... Kiitos komission jäsen. Minusta Meillä on nyt tarkastelujärjestely olemassa, joka toimii aika hyvin elintarviketurvallisuuden alalla, ennen kaikkea lihan ja maidon tuotannon alueella. Meillä on jatkuvia eläinlääketieteellisiä tarkasteluja, mutta muut alueet, ne eivät näytä toimivan hyvin. On eri järjestelmiä eri maissa, ja kun kuitenkin meillä on globaalia tuotantoa, globaalia kauppaa, silloin myöskin pitäisi muuttaa tarkastusjärjestelmiä tulevaisuudessa ja saada aikaan ratkaisuja, jotka ovat voimassa koko Euroopan unionin alueella. Tästä täytyy harjoittaa yhteistyötä. Ei pelkästään lihan ja tuotannon alueella, vaan myös kaikilla alueilla, joissa on mahdollista, että syntyy tällainen uhka kasvintuotannon vihannesten tuotannon, hedelmän tuotannon alueella Venäjän osalta ei ole vieläkään saatu poistettua kaupan esteitä. Puolan ja Venäjän välillä ei ole käydä vihanneskaupalla vakavia seurauksia. Tämä on seurausta siitä, että järjestelmä ei ole toiminut hyvin, että tarkastukset eivät ole toimineet hyvin. Seuraukset koskevat tu- tuottajia. Tämä on tuottajien kannalta dramaattinen tilanne. Tästä syystä vetoan teihin, jotta listalle otetaan uusia tuotteita sille listalle, joka koskee korvauksia, koska kriisin vaikutus on hyvin suuri. Sienien tuotteilla on todella suuria ongelmia valitsevan tilanteen vuoksi, ja me todellakin tarvitsisimme täsmällisiä tietoja ajatellen kaupan tilat Venäjän kanssa. Edustaja Ginea, sitten herra My sincere sympathy to the... Kiitoksia osanottoni uhreille. Tiedän, että jotkut joutuvat ehkäpä loppujakseen dialysikoneeseen. Alkuun Espanjaa syytettiin, Espanja haki korvauksia ja britit maksavat. Tämä nyt on aivan suhteeton yhtälö. Voitteko vahvistaa minulle sen tiedon, että te teette kaikkenne, että yritätte saada rahat Saksalta, koska sehän aiheutti nämä ongelmat. Ja jos te ette siihen kykene, niin me emme tietenkään voi lähteä meitä, meidän maanviljelijöitämme lypsämään tästä. Komissario Pelate. Herra Lavi, kiitokset, kiitokset komissiolle nopeasta toiminnasta. Haluaisin kuitenkin esittää vielä muutaman kysymyksen komissaarille. Tiedättekö, että että eh, promotiopyynnöt, joita on esitetty, liittyvät eh, sääntöihin, joiden mukaan eh, tällaiset toimet voidaan käynnistää vasta 30.11. ja niitä toteutetaan ensi vuoden maaliskuun loppuun. Mielestäni nämä toimet käynnistyvät aivan liian hitaasti suhteessa markkinatarpeeseen. Sitten toinen kysymys asetuksesta. Selvititte melko kattavasti eri seikkoja, mutta ette puuttunut millään tavoin kasvihuoneviljelyyn. Mielestäni 300 miljoonan tulot tässä yhteydessä olivat aivan aliarvioituja. Ar- ja sitten vielä ympäristövaikutukset. On puhuttu siitä, että tuomioistuimessa voidaan käsitellä kysymystä, jossa ongelmana on varojen alikäyttö. Eikö täältä voisi jollakin tavalla löytää lääkettä tähän asiaan? Silvestris. Kiitos komissiolle nopeasta toiminnasta ja tehokkuudesta. Nyt sitten pari kysymystä promotiokampanjat äh, ja 50 prosentin tuoton vähennykset, jotka liittyvät markkinoiden sulkemiseen. Tiedän, että Euroopan komissio ponnistelee ja, ja pyrkii koordinoimaan asioita hyvin, mutta siitä huolimatta markkinakriisi on jopa konkurssiriski monille tuottajille. Te puhuitte äsken 50 prosentin korvaustoimista. Ne eivät välttämättä ole riittäviä ainakaan niille tuottajille, jotka harjoittavat pienviljelyä ja jotka ovat muutenkin jo hajauttaneet toimintansa. Tarvittaisiinkin jonkunlaisia selkeitä sääntöjä ja myöskin sertifiointijärjestelmää tuotteille, varsinkin kun puhumme Venäjän kaupasta ja Venäjän viennistä. Ja sitten vielä tuosta valistus- ja kampanjasta Siihen tarvitaan nyt todella pontta taakse, jos haluamme toimia sillä tavoin, että kasvi- ja vihannesviljelijöiden tilanne parantuu nopeasti, on ryhdyttävä tuumasta toimeen heti. Kuluttajien on saatava rauhallisin mielin syödä sekä vihanneksia että kasveja ja hedelmiä, jotka on Euroopan unionin alueella tuotettu. Kiitos. Kolme lyhyttä ajatusta mahdollisimman nopeasti. yksi tämä kriisi reaktiokomission taholta kriisitilanteeseen ajatellen myöskin tulevaisuutta. Ensinnäkin kriisi ennättänyt reaktio on, on Euroopan komissio, sieltä puuttuu poliittista aloitetta, jotta se saatu aikaan eh, eurooppalaisia toimia. Myöskin puuttuu instrumentaalista koordinaatiota, joka olisi liittynyt kriisin vaikutuksiin ja koordinaatiota eh, eri hallintojen kesken Euroopan ja eh, hallinnon ja Saksan hallinnon välillä ja myöskin muiden maiden, kolmansien maiden kanssa, myöskin kansalaisten turvallisuus ja suuret menetykset, joita aiheutuvat tuottajille. Tämä on ollut erittäin huono, mutta suuri kysymys kuitenkin kriisin hallinta on osoittanut sen, että on asetus, jota ei riittävästi ole neuvostossa saavuttanut yksimielisyyttä, jotta ei korvata kaikkia luottajille ja kaikkia espanjaisille tuottajille tällä jaksolla riittävästi, eikä oteta huomioon sitä, että olisi mukanasti riittävästi tuotteita, joihin tämä on vaikuttanut, mitä puuttuu erinäisiä tuotteita tästä listalta, ja minun kannaltani asetus on riittä, liian on liikaa byrokratiaa ja byrokratia sitä vie pohjaa pois eh, korvauksilta, joita edustajat, joita viljelijät voisivat saada. Joten tämä sama nopeus, jota vaaditaan eh, tuottajilta, jotta voidaan ilmoittaa eh, näistä menetyksistään samalla. Nopealla pitäisi myöskin saada aikaan eh, tällainen kampanja, edistetään eurooppalaisia tuotteita ja puhutaan eurooppalaisista tuotteiden laadusta, turvallisuudesta ja ajattelen myöskin sesonkituotteita. Eh, tämä on tärkeää kesä ajatella, ajattelen myöskin tulevaisuutta on tärkeää, että meillä on vastuu. Meidän täytyy pyrkiä muuttamaan tilannetta, ajatellen tätä kriisiä ja kaikkea sitä, mitä tulee seuraavaksi. Kiitos teille kaikille. Nyt arvokomissari, me pyrimme äh, pysymään aikarajoissa, mutta koska äh, selvää on, että aihe äh, on hyvinkin pitkälti keskustelua synnyttävä, kävi näin. Nyt puhuttiin paljon Euroopan unionin kansalaisten luottamuksesta tuotantoon, vihannes- ja muuhun tuotantoon. Miten tämä asia nyt saadaan korjatuksi? Odottelemme vastauksia. Ole hyvä. Vous Sanoitte viimeisessä, vuoropu, viimeisessä kysymyksessä, että Euroopan komissio on toiminut liian byrokraattisesti, hitaasti ja huonosti. Kertokaa minulle, missä yhteydessä, maatalouteen liittyvän kriisin yhteydessä Euroopan komissio on toiminut yhtä nopeasti. Euroopan komissio ei edes odottanut kriisin loppua. Se käynnisti toimet jo aikaisemmin. Mielestäni me olemme toimineet rakentavasti, mutta se, että te syytätte Euroopan komissiota siitä, että me ole toimineet riittävän nopeasti nimenomaan tuottajia ajatellen, mielestäni tämä on epäreilu syytös. Niin kuin sanottu vielä kerran, eh, erottaisin toisistaan Euroopan komission toimet eh, nimenomaan terveys- ja kuluttajasuojasaralla ja sitten taas erikseen maatalous- ja tuottajasaralla. Ja ensin mm, eh, nyt vastaisinkin pikemminkin niihin kysymyksiin ja asioihin, jotka liittyvät omiin toimivaltuuksiini. Puhuitte seurannasta ja, ja tarkistuksesta. Olen varsin samalla linjoilla komissaari Dalin kanssa. Me olimme molemmat ylimääräisessä ministerineuvoston kokouksessa ja pitkään selvitimme ja analysoimme niitä mahdollisuuksia, joita meillä on Euroopan komission puitteissa reagoida tällaiseen tilanteeseen. Mutta niin kuin tiedätte, Euroopan komissiolla ei ole mitään tarkastajaa. Jäsenmaalla on omat tarkastajat. Usein sanoitte, että asetuksia on liikaa. Ei ehkä niinkään asetuksia ole liikaa, vaan koordinaatiot ja hallinnolliset toimet jäsenmaista poikkeavat toisistaan ja tämä aiheuttaa ongelmia. Tiedän hyvin myöskin sen, että Euroopan komission on mahdollisesti syytä harjoittaa seurantaa vielä huolellisemmin ja selkeyttää tiettyjä asioita – jossa ne eivät ole vielä täysin selkeitä, tämä takaisi koordinaation ja avoimuuden, mutta Euroopan komissio ei voi tehdä asioita, jotka ovat luonteeltaan jäsenmaiden toimivaltuuksiin kuuluvia. Sanoitte, että komissio ei reagoinut riittävän nopeasti. Minun mielestäni tilanne oli sellainen, että ei mahdollisesti olisi ollut mahdollistakaan reagoida nopeammin. Niin kuin sanottu, minulla oli jo valmis ehdotus, kun kesäkuun alussa meni ministerineuvoston kokoukseen. No, monet ministerit sanoivat, että juu, lähdetään vaan toimimaan heti. Jotkut taas sanoivat, että odotellaan muutama viikko ja katsotaan, miten tilanne kehittyy. Minulla oli jo pöydälle esittää ehdotussa. Kyse on komission asetuksesta eikä neuvoston asetuksesta. Ja näin ollen hallinnointikomiteassa oli otettava yhteyttä tiettyihin jäseniin, eikä äänestystä edellytetty. Jos tutkitte asetusta tarkemmin, toimivaltuuksia ei, eikä toimintamahdollisuuksia ole kovinkaan laajalti. Nyt peräänkuulutettiin neuvostolta oikeudellista perustaa, jotta komissio voisi toimia – Niin kuin sanottu, kyse oli komissioasetuksesta ja, ja sen puitteissa Euroopan komissio voi tällä hetkellä toimia. Mitäs muuta täällä vielä oli? Niin, siis että asetus on liian byrokraattinen. Jo muutaman kuukauden kuluttua äh, tulen selvittämään koko buussa, äh, millä tavoin äh, asetusta toteutetaan ja millä tavalla varat on käytetty. Kysehän on sen eurooppalaisesta rahoista ja niiden käytöstä. Varsin hyvin tiedätte, että olemme toimineet yhteistoimissa, yhteistyöhengessä erilaisten maatalous- ja tuottajajärjestöjen kanssa. Heillä on jo omat toimintaohjelmat käytössään ja pyrimme niitä käyttämään hyödyksemme. Mutta emme me kuitenkaan voi saada varmuutta siitä, onko tuotteet todella tuhattu vai ei. Järjestelmä ei ole täysin uskottava. Meidän on oltava nopeita, mutta se tarkoittaa sitä, että myöskin muut kumppanit toimivat nopeasti. Minulla on asetus tässä käsillä. Te voitte nyt osoittaa minulle, mistä löytyy se byrokratia, joka rasittaa tätä asetusta mielestänne. Heti siitä lähtien, kun asetus hyväksytään 18.6., tuottaja voidaan tältä pohjalta tukea. Ja, ja me edellytämme tietenkin, jotta tukia voitaisiin antaa myöskin todisteet siitä, että tuotanto, tuotettu määrä on ylipäätään ollut olemassa ensinnäkin, ja sen jälkeen myös todiste siitä, että se on tuhottu. Sitten ja budjettiin liittyen sanoin, että meidän selvitystimme valossa, joskin odottelen vielä jäsenmaiden analyysejä, niin tämänhetkisten tietojen valossa, niin siis miten me teimme valinnat tuotteiden osalta. Kyse on tuotteista, jotka ovat Äh, vaikeasti äh, varastoitavia ja niitä on äh, hankala myydä jälkikäteen. Ne olivat siis tuotteita, joita tuotettiin edelleenkin, eikä vielä siis oltu, mm, oltu myyty. Yli 200 miljoonaa euroa menisi näiden tuotteiden suuntaan. Tämä on kuitenkin tässä vaiheessa vasta arvio. Me tulemme saamaan kesäkuun loppuun mennessä todelliset luvut ja tulokset. Ja jos tarve sitä vaatii, niin tältä pohjalta voimme vielä muuttaa hieman asetusta. Mutta niin kuin herra Nikolson sanoi, me toimimme nopeasti, ei liian nopeasti, emme hätiköidysti, mutta kuitenkin halusimme lähteä nopean toiminnan tielle. Tällainen toiminta on mahdollista toteuttaa vähitellen tämänhetkisten sääntöjen ja budjettirajojen puitteissa. 200 miljoonaa on tällä hetkellä raja, sitä ei voida nyt ylittää. Me voimme ehkä mennä vielä pidemmälle, mutta se kuitenkin edellyttää pientä odottelua. Niin kuin sanottu, tuottajajärjestöt omaavat jo tällä hetkellä, joskin rajalliset, mutta kuitenkin toimintamahdollisuudet tällaisessa kriisitilanteessa. Eivät nekään tietenkään voi kaikkea kattaa, mutta niillä on jo tietyt toimintamahdollisuudet ja käsittääkseni, niin en tiedä kuka täällä mahtoi kysyä seuraava Miksi tuottajajärjestöt on otettu kumppaniksi eikä yksittäiset tuottajat? Kyllä meillä on yksittäisiäkin tuottajia kumppanina tässä yhteydessä. Mutta niin kuin tiedätte, vihannes ja, ja hedelmäala on yleisesti ottaen ala, jota tuottajajärjestöt hallinnoivat aika kattavasti. Ja se, että ylipäätään valitsimme tämän toimintamallin, perustuu siihen, että haluamme toimia organisoidusti. Ja, ja tämä tulee tapahtumaan tuottajajärjestöjen avun kautta. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että olemme paremmin, olemme tehokkaampia, jos toimimme yhdessä tuottajajärjestöjen edustajien kanssa. Me, me aiomme jatkossakin kannustaa tuottajia organisoitumaan. No miksi, sitten, miksi ei sitten olla nopeampia mainontakampanjan ja promotiokampanjojen suhteen? Me olemme eh, nyt ensimmäistä kertaa tällaisessa tilanteessa vihannessektorilla. jossa hankkeet eh, onkin eh, ajateltu toteutettavaksi loka, marraskuun ja ensi vuoden maaliskuun välillä, tilannetta voidaan hieman muuttaa ja 15.8. voidaan käynnistää tiettyjä toimia ja kampanjoita, mutta jäsenmaiden on myöskin tehtävä tietyt valinnat 15.9. mennessä ja sitten marraskuun puolivälissä meillä on mahdollisuus todellisuudessa käynnistää promotio- ja mainontakampanjat. Tämä on normaalitoimintaa, eikä tätä voida kovinkaan paljon nopeuttaa. Tämä on sitä paitsi jo nytkin lyhin mahdollinen aika, jonka puitteissa voimme reagoida Venäjästä ja, ja viennistä, erityisesti Venäjän suuntautuvasta viennistä seuraavaksi. Muutama päivä sen jälkeen, kun taudin aiheuttajista annettiin ilmoitus järjestettiin Venäjällä Venäjä-EU-huippukokous. Ja yksi ensimmäisistä aiheista, joita mm, presidentti Medvedev otti esiin, oli nimenomaan Euroopan unionin vihannesvienti Venäjälle. Poliittinen sopimus solmittiin Venäjä ja komission edustajien välillä, mutta valitettavasti Venäjällä ei kuitenkaan teknisellä puolella to, ryhdytty tuumasta toimeen riittävän nopeasti. Asiasta vastaava komissaari palasi asiaan ja, ja käsittääkseni komissaari Dali on nyt selvittämässä maatalouspääosaston kollegoiden kanssa tilannetta Venäjällä – Ja Euroopan komission kanta asiaan on se, että Venäjän suhtautuminen asiaan oli ylimitoitettu. Ja esimerkiksi jos ajatellaan asiaa pelkästään Saksan kannalta, Tinalle ehkä oli ymmärrettävä, mutta joka tapauksessa Venäjä päätyi toimijossa koko Euroopan unionin vihannes tuonti Venäjälle kiellettiin. Sitten asetuksesta miksei ole maakohtaista budjettia. Kyse on, niin kuin sanottu, komissioasetuksesta eikä neuvostoasetuksesta. Me teimme sen, mitä mahdollista oli näin nopeissa aikarajoissa. Varoja ei jaettu maakohtaisesti, koska halusimme toimia mahdollisimman nopeasti. Kaikki muut kriteerit ainoastaan lisäisivät ja, ja olisivat ylimääräinen byrokraattinen rasite. Me käytimme kaikkia välttämättömiä kriteereitä, kun teimme päätöksen korvausmääristä ja siitä, miten se tullaan tulemassa jakamaan. Niin kuin sanottu, kesäkuun loppuun mennessä tehdään selvitykset korvausperusteista ja, ja pyrin tarkastelemaan myöskin muita kompensaatiomahdollisuuksia. Tämä tulee olemaan kuitenkin suhteellinen korvausmenettely. Ja, ja jos joitakin epäoikeudenmukaisuuksia syntyy, tulemme niihin puuttumaan. Mutta kuten sanottu, kesäkuun loppuun mennessä saatujen, saatavien selvitysten pohjalta tulemme tekemään päätökset ja korvausjaot. Sitten esitettiin kysymys taudin aiheuttajan löytämisestä ja, ja ylipäätään identifiointijärjestelmän avoimuudesta. Niin kuin sanottu, minä olen jatkuvassa yhteistyössä komissari Dalin eh, kanssa ja, ja vastaan siitä, että Euroopan komissio toimii oikein saatujen tietojen nojalla. Todettiin, että taudin aiheuttaja eh, oli identifioitu, se oli löydetty Saksasta – ja nyt tautiin sairastuneiden määrät ovat selkeästi vähentyneet. Niin, tulevaisuudessa seurantaa voitaneen parantaa. Ja niin kuin sanoin, ylimääräisessä ministerikokouksessa komissaari Dali jo siihen sitoutuikin. Me tulemme jatkossa koordinoimaan tilannetta entistä paremmin. Mitä vastauksia on mahdollista antaa tulevaisuudessa nyt puuttumatta nyt terve, terveyskysymyksiin. Markkinointihallinnointi ja, ja tämän tilanteen vaikutukset markkinoille. Uskon, että tulevaisuudessa me tulemme olemaan paremmin varautuneita jo asetuksenkin puitteissa sillä tavoin, että toimimme entistä tiivimmin tuottajajärjestöjen edustajien kanssa ja järjestöjen kanssa – tulemme korostamaan entistä enemmän tuotantojärjestöön kuulumisen merkitystä. Se on kaikkien tuottajien etu. tulee edellyttämään myöskin sitä, että tuottajajärjestöt toimivat entistä paremmin operationaalisella tasolla ja tätä peräänkuulutetaan myöskin kansallisella tasolla, varsinkin kun tällaisen kriisitilanteeseen törmätään. Ei voida kuitenkaan yksisilmäisesti syyttää tuottajajärjestöjä siitä, että ne toimivat liian hitaasti. Aina ei ole mahdollista olla täysin varustautunut ja valmentautunut tilanteeseen. Sitä paitsi lainsäädäntö on uutta ja kaikki tuottajajärjestöt eivät vielä olleet aivan tilanteen tasalla. Ja tämähän on lainsäädäntö, joka käynnistyy vasta tämän vuoden alussa. Eli me tulemme jatkossa parantamaan suhteitamme ja, ja to, toimintatapojamme tuotanto- ja tuottajajärjestöjen kanssa ja myöskin jäsenmaiden kanssa käytävät neuvottelut esimerkiksi budjetista ja tämän tyyppisten tilanteiden yhteydessä taudin aiheuttajista ne tullaan ottamaan tarkasteluun kohteeksi. Mutta niin kuin sanottu, me toimimme nyt tämän oikeudellisen perustan puitteissa ja, ja mielestäni sen puitteissa toimimme nopeasti. Mitä taas tulee herkkuseen ja muihin tuotteisiin, sanoinkin jo, että meidän oli pakko toimia niiden tuotteiden puitteissa, jotka olivat joutuneet eniten kriisin kouriin. Kouri. Meillä oli viisi tuotetta listalla. Niin kuin sanottu, me lisäsimme kesäkurpitsat ja, ja paprikat listalle kolme alkuperäisen lisäksi. En tiedä, onko muiden tuotteiden saralla mahdollista tällä hetkellä tehdä jotakin. Öö, bon, rukola, salad. Eh. Rukola, salat. En nyt tässä yhteydessä halua Mä pureutua yksityiskohtiin. Näitä kaikkia eh, asioita on jo käsitelty Euroopan komission piirissä ja, ja kaikki tuotteet on myöskin analysoitu. Mitä eh, tulee sitten tulevaisuuden näkyminen ja siihen, mitä miten tästä voidaan ottaa opiksi. Me tulemme jatkossa vihannes- ja alalla tiivistämään yhteistyötämme tuottajajärjestöjen kanssa. La promotion, uh, je vous ai expliqué aussi. Äsken jo selvitinkin sitä, että me pyrimme äh, lyhentämään äh, valmisteluaikaa äh, nyt mainitun promotio- ja mainontakampanjan käynnistämisen suhteen. Me pyrimme saamaan sen operationaaliseksi mahdollisimman nopeasti, mutta tiedän, että paikalliset, paikalliset kampanjat tietysti olisivat parhaita, mutta meidän on otettava huomioon kuitenkin rahoitusmahdollisuudet ja, ja asetuksen säätämät rajat. Ja meillä on tietyt säännöt siitä, minkälaisia valintoja voidaan näiden kampanjoiden keston ja, ja kohteen suhteen tehdä. Bon, sur, les, sur les inspections, euh... Sitten tarkistukset sanottiin, että eivät ne toimi riittävän hyvin. Siihen jo vastasinkin. Komissaari Dali varmastikin tulee ehdotusten kerran selvittämään asiaa. Kyse on siis jäsenmaiden toimittamista tarkistuksista. Ne ovat siis kansallisia tarkistuksia, jotka perustuvat tietysti yhteisön sääntöihin. Venäjä jo kysymyksiä jo vastasinkin. Uskoakseni nyt kävin melko lailla läpi esitetyt kysymykset. Jos en tiedä, jolleivät vastaukset olleet riittävän selkeitä. Valittele asiaa, mutta aika aika enää ole. Mais sur viande, je, euh, Liha, lihakysymys. Minä en ole saanut komissaari Dalilta selvitystä tästä kysymyksestä. En tiedä, onko tällä jotain vaikutuksia markkinoille. Voi olla, että reaktiot ovat hieman hitaampia, mutta palaamme tähän myöhemmin. Sitten vielä terveysanalyysi kysymyksen. Niin kuin sanottu, tulevien viikkojen aikana komissaari Dali tulee antamaan lisää selvityksiä teille ja hän tulee myöskin selvittämään asiaa neuvostolle täysistunto, Euroopan parlamentin täysistunto järjestetään juuri ennen huippukokousta. Ennen, ja, ja siinä yhteydessä uskon, että saatte tietoa siitä, mikälaisiin toimiin komissaari Dali ryhtyy. Kiitos. Grazie. Kiitos Darsan. Kiitos vastauksista, huomioista. Varmaankin tämän jälkeen tilanne on entistä selkeämpi ja, ja voimme tältä pohjalta tarkkailla tilanteen kehitystä. Odottelemme myöskin lisäselvityksiä komissiolta lähitulevaisuudessa. Kiitos kaikesta ajasta, jonka käytit täällä meidän valiokunnassamme. Nyt minuutin tauko ja jatkamme välittömästi sen jälkeen. Oui. Riprendiamo i lavori. Riprendiamo il trabaco. Por favor. Passiamo al punto 4. No niin, jatkamme kokousta ja siirrymme kohtaan neljä. kohta neljä. Pöytäkirjan hyväksyminen, jolle mitään huomioita esitetä kokouksen loppuun mennessä, hyväksymme nämä pöytäkirjat näin muodoin. Puheenjohtaja ilmoitukset. Nyt hieman huomiota. Tarkistusten jättöaika, joka koskee Euroopan unionin ja Marokon sopimusta, jossa kyse on kalastustuotteiden ja maataloustuotteiden kaupan vapautuksesta 24.6. kello 12. Niin kuin sanottu, kalastus- ja maataloustuotteiden kaupan vapauttaminen Marokko ja Euroopan unionin välillä. Esittelijä eh, toivoo, että Inta-valiokunta hylkäisi sopimuksen eh, ne, jotka eivät tätä tue, eli esittelijän kantaa siis, jotka toisin sanoen tukevat tätä Marokon ja unionin sopimusta, joutuvat jättämään tarkistukset sillä tavoin muotoiltuna, että esittelijän muotoilua voitaisiin käyttää, jos ensimmäinen versio hylätään. Jos maatalousvaliokunta taas ei halua esittää ollenkaan kannanottoa, Intavaliokunta tekee siitä päätöksen. Olen saanut kuulla, että Intavaliokunta järjestää tänään suljetun ovin kokouksen, jossa Euroopan komissio esittää kaksi hiljattain toteutettua vaikutusanalyysiä, jotka liittyvät erityisesti Mercosur-alueiden tilanteeseen. Se on kahdeksas kohta Intavaliokunnan esityslistalla ja kohdan käsittely alkaisi varttivailla kuusi tänään suurin piirtein. Me haluaisimme osallistua tähän kokoukseen ja jos joku nyt haluaa saada tietoa vaikutusanalyysien tuloksista, niin ne tullaan selvittämään tänään Inta-valiokunnan kokouksessa. Ja, ja niinpä ehdotankin, että lähdette 17.45 kyseiseen kokoukseen – Puheenjohtaja Moreira on esittänyt tällaisen vierailukutsun teille. No niin, nyt sitten äänestyskortit esiin. Jaha, puheenjohtajakin pitäisi sitä löytää, mutta ei ainakaan tähän häntä löydy. Non Ah, ah, ah, ah. Non ce l'ho. Kortti ei tullut mukaan. Senza carta di voto. Voi voi, puheenjohtaja on nyt liikkeellä ilman äänestyskorttia apua. No, no, non l'ho dimenticata New York, non ce l'ho. En minä sitä New Yorkia unohtanut, minulla ei vaan ole sitä mukana. No niin, sillä väliin kun haetaan korttia, käynnistämme äänestyksen. Sistemi di qualità applicati ai prodotti agricoli. Eli Garcia Peresin mietintö maataloustuotteisiin sovellettavat laatujärjestelmät. Tänään äänestämme äh, siis äh, tästä äh, mietinnöstä. Se on toinen laatupaketti mietinnöistä ja kyse on kaupallapitosäännöistä, joita käsittelimme jota käsittelemme ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa 4.7. Nyt puhutaan siis markkina, markkinatuotteista, maataloustuotteiden laatujärjestelmistä. Tähän on esitetty yli 200 tarkistusta ja, ja esittelijä ja muiden yhteisen työn tuloksena olemme onnistuneet laatimaan 19 kompromissitarkistusta, joka on varsin hyvä tulos. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja ensimmäinen laatuan äh, <clears throat> ehdotuksista, jotka maatalouspolitiikan saralla tehdään Lissabonin sopimuksen äh, voimaan astumisen jälkeen. Toivomme, että tämä saataisiin valmiiksi jo ensimmäisessä käsittelyssä. Äh, haluamme tekstistä varsin selkeää ja yksiselitteistä ja niinpä äh, esitänkin, että esittelijä puhuisi vielä ennen äänestystä, ja hän ei niin halua tehdä, joten voimme saman tien lähteä äänestämään, ja äänestys alkaa. What do you You the Yes, yes. Partiamo con la votazione elettronica. Ja koneäänestys. Kohta 12. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten 69 äänestys alkaa. 69 menossa. Hyväksytty. Äänestys päättyy siis. Hyväksytty. Nyt kompromissi ykkönen. Ja siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kom- niin, sitten seuraavaksi kohta 82. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä seuraavana ja äänestys alkaa. Kompromissi neljä ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Seuraavana vuorossa ja siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Jäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkist- äh, kompromissi viisi hyväksyttiin. Seuraavana tarkistus 94 ja äänestys alkaa. 94, Äänestys päättyy. Hylätty. 97 tarkistus ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kuusi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 100. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 99 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Satakaksi. Ja äänestys alkaa. 102 äänestys päättyy. Hyväksytty. 103 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässä oli hieman ongelmia esittelijämme kanssa. Sata viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, 105 menossa. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 107 menossa. Hylätty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 110. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 siis. Seuraavana 113 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväks, hyväksytty. 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 115. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 120. Äänestys alkaa. 120 menossa. Äänestys päättyy. Hylätty. 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 123. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 123. Hyväksytty. Kompromissi 6 seuraavana. Ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 24 tarkistus ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 24 menossa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi seitsemän ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Kompromissi kahdeksan. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 138. Äänestys alkaa. Hyvä. Hyväksytty. 140. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sataneljäkymmentäyksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 kahdessa osassa ja ensimmäinen osa äänestys alkaa. 143 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa 143 tarkistuksesta ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Approvata. Approvata anche la seconda parte. 144. Apriamo sul 144 la votazione. Chiusa la votazione. 144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 Hyväksytty. Ja vielä 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 149 menossa. Hyväksytty. Sitten kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus esittelijältä numero 28 ja äänestys siitä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata viisikymmentäkahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 160 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 esittelijältä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. <clears throat> Hyväksytty. 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kompromissi 12 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana kompromissi 13 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 30 tarkistusesittelijältä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 178. Ja äänestys alkaa. Le Follilta. Äänestys alkaa siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kahdessa osassa Tarkistus 179 ja ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. 179 toinen osa. Äänestys alkaa. Ei, sitä ei tarvitakaan. Voidaan jatkaa. 32 vuorossa, ja nyt siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi tarkistussa 14. Seuraavana ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Saattaa 86 ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 16. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Satayhdeksänkymmentäseitsemän seuraavana vuorossa. Äänestys alkaa. Mark Tarabella, menikö äänestys hyvin? Hyvä. No niin, äänestys päättyy. Kiitos vaan. Hyväksytty. Ai mitä? Sähköinen tarkistus vai? No niin, eteenpäin. 9, 170, 188. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, 188 menossa ja hyväksytty. 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 201. Hylätty. 202 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 204. Papa Stamkos ja äänestys alkaa. Kaksi nolla neljä, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hyväksytty. 205, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 206. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 207. Nordman. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 208. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 228 seuraavalta sivulta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 230 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 231 seuraavana vuorossa ja äänestys siitä alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 232 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 233. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 237 seuraavana Smithiltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 235 hylätty. 236. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 237 ja 39, 239 nämä yhdessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 238. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 239, ei, vaan 240. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 249 seuraavana ja siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy 249 menossa, hylätty. 248. Äänestys alkaa, Dorfman. Äänestys päättyy, hyväksytty. 250 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 251 Smitiltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 252. Papastankossa. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava sivu, tarkistus 40 esittelijältä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 257 eransa ja muut. 257 menossa ja äänestys päättyy. Hylätty. 258 äänestys alkaa. Hyväksytty. 41. Äänestys alkaa esittelijältä. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana 259. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 260 Lefolilta ja äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja 261 seuraavana äänestys alkaa 261 Gil Mäkinässä hyväksytty 43. Nyt äänestämme siitä. Äänestys alkaa 43 menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana esittelijän tarkistus 1 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdan toisen kappaleisiin. Tarkistus 44. Ei, 46 Dorfamilta. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Kaikki näyttävät tukevan tätä kohtaa. No niin, äänestys päättyy. 48 hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. Johdan tuossa kappale. Ja tarkistus 49. Hyväksytty. Kakkonen. Esittelijältä. Ja äänestys alkaa. Kakkonen siis hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 51. Kaikki näyttävät olevan samaa mieltä. Hyväksytty siis. 52. 52. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä, hyväksytty. 53. Ei. Siitä ei tarvitsekaan äänestää. Eli 54 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. neljä hylätty. ja eteenpäin. Kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana nelonen. Tarkistus neljä esittelijältä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Ensin 56 lainilta ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi esittelijältä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisikymmentäkahdeksan seuraavana Delangelta ja Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. 59, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 60, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten kompromissi 19. Johdantosan kappaleesta ja äänestys alkaa. Hyväksytty. 66 on seuraavana äänestysvuorossa ja äänestys alkaa. Ollaan jo viimeisellä sivulla. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus yhdeksän esittelijältä seuraavan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymppi seuraavaksi. Äänestys alkaa. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä lopulta 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme lainsäädäntöpäätösosumasta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta, ei tyhjiä eikä vastaan ääniä. Nyt koko lainsäädäntöpäätöslauselmasta kokonaisäänestys. Hyvä. Hyväksytty. Ja vielä siitä päätöksestä, että neuvostelumandaatti annetaan neuvostolle ensimmäisessä käsittelyssä Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Ja tässäkin kohtaa kaikki näyttävät olevan aika samalla linjalla 31 puolesta ja kolme vastaan tai yksi tyhjä. Hyvä. Kiitos. Kiitos Karsia äh, Peresille. Haluatko käyttää nyt puheenvuoron? Brevemente para agradecer. Aivan lyhyesti haluan kiittää kaikkien kollegojen panosta tässä valiokunnassa ja erityisesti haluan painottaa sitä, miten eri ryhmien varjoistelijat, joiden kanssa olemme voineet harjoittaa työtä hyvin tärkeällä tavalla. Haluaisin kiittää heitä sitä hyvästä kannasta, jonka ovat ottaneet kompromissien osalta, joita ovat, joita myöskin tehneet mahdollisuuden niin, että voimme ottaa parlamenttina voimakkaan kannan. Ja haluan myöskin kiittää sihteeristön jäseniä ja avustajia. Ilman heitä ei olisi ollut mahdollista tehdä työ, joka nyt on saatu aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten hieman huomiota. Älkää vaan lähtekö. Meillä on vielä viimeinen kohta esityslistalla ja minun on esiteltävä teille mietintö, joka on tärkeä. Siihen liittyy joitakin ristiriitaisia merkittäviä kohtia. Se on siis esityslistan viimeinen kohta. Vielä pari minuuttia huomiotanne. Kohta seitsemän, mark, yhteinen markkinajärjestely. Kyse on erityisistä ö, yhtenäismarkkina-asetuksesta. No niin, tar- oletteko mukana tässä? Eli nyt käydään keskustelua yhtenäisen markkinajärjestelyn toimivuudesta 1232 kautta 97 delegoidut säädökset 292 ja 91 säädökset, niin kuin sanottu, niin kuin aikaisemmissakin yhteyksissä, kyse on keskeisimmistä yhtenäistä markkinajärjestelyä koskevista säädöksistä ja tätä ei ole ollut mitenkään yksinkertainen, yksinkertaista käsitellä. Itse olen esittänyt muutamia tarkistuksia, jotka perustuvat siihen, että siirrytään delegoituihin säädöksiin tiettyjen kohtien osalta. Tästä on jo sovittu tiettyjen muiden toimielinten kanssa ja muutamia ristiriitaisuuksia on edelleenkin olemassa. Poliittisesti ottaen ottaisin esiin sopimuksen artikla 43 kohta 3. Euroopan komissiolla on ehdotus tästä kohdasta. 43 artiklan kohdassa 2 todetaan, että lainsäädäntömenettely maatalouskysymyksissä on niin sanottu tavanomainen menettely – kun taas kohdassa 23 tuodaan esiin poikkeusjärjestely, jonka puitteissa ainoastaan neuvosto voi Euroopan komission ehdotuksesta hyväksyä toimenpiteitä, jotka liittyvät tukiin, hintoihin ja määrällisiin rajoituksiin. Mitä tulee näihin 43 äh, kolme äh, artiklan poikkeusjärjestelyihin, järjestelyihin näkisin asian sillä tavoin, että Euroopan parlamentin toimivaltuuksia saa rajoittaa varsinkaan niin, että joudumme Lissabonin hyväksymiseen aikaisempaan tilanteeseen. Niinpä tarkistelisinkin asiaa eri kannalta, koska artikla 43.3 jättää kokonaan Euroopan parlamentin käsittelyn ulkopuolelle – tässä on kyse esimerkiksi maitotuotteista, maidosta ja sokerista, koulussa tarjoltavasta maidosta ja muista. Tähän liittyy kaiken kaikkiaan kahdeksan kohtaa, ja Euroopan komissio ehdottaa, että koko päätöksentekomenettelystä jätettäisiin ulkopuolelle Euroopan parlamentti. Minun on tässä yhteydessä muistutettava teitä siitä, että me jo toimme esiin omassa kirjeessäni komissari Solukselle sopimuksen ja ehdotuksen, joka tehtiin 11.4. Sen mukaisesti yhteisen markkinajärjestelyn säännöt koskien esimerkiksi hintoja sovittaisiin jo aikaisemmin Minä äh, pidän äh, tätä menettelyä ja tätä ennakointia nyt aika epäsopivana. Jos tällainen päätös tehtäisiin ennen kuin yhtenäistä markkinajärjestelyneuvottelua edes käynnistetään, niin pitäisin tätä todella huonona merkkinä ja huonona viestinä toimielinten yhteistyöstä. Millä tavoin voidaan ajatella, että tässä ensimmäisessä vaiheessa jo jätetään kokonaan pois kaikki viittaukset, jotka liittyvät Euroopan parlamenttiin, ja puhun nyt asetuksen säädöksestä, kohta, asetuksesta 40, säädöksestä 43.3. Tällä tavoin määräykset otettaisiin peruslainsäädäntöön ja ehdottaisinkin, että parlamentti otettaisiin mukaan neuvoston kanssa. Eli summa summarum, minä toivon, että te tuette minun ehdotustani, jonka tarkoituksena on korostaa ja painottaa Euroopan parlamentin roolia tässä menettelytapa vyhdissä kun tarkoituksena on, niin kuin sanottu, saada aikaiseksi maatalouden saralle yhteinen markkinajärjestely. Ja toivon, että tämä voidaan hyväksyä siinä vaiheessa, kun neuvottelut ovat vielä käynnissä. Tämä oli oma kannanottani asiaan. 23. päivä kuluvaa kuukautta ja kello 12 on valitettavasti tarkistusten jättöpäivä, eli aika pian. Ja sitten varsinainen käsittelyvaliokunnassa 11. ja 12. päivä heinäkuuta. No niin, nyt sitten kommentteja tähän. Olkaa hyvät. kiitoksia. Haluaisin tähän lopussa vielä kiinnittää huomiota tähän mainittuun 43.1 kohtaan. Tämä on erittäin tärkeää, jos emme ole nimittäin tässä tarkkana, niin Lissabonin sopimuksen sanoma vesittyy. Me olemme saaneet uusia oikeuksia ja meidän täytyy pyrkiä välttämään sellaisen tilanteen syntymisen, että 43.1 veisi meiltä näitä oikeuksia ja tässä suhteessa EPP on valmis tukemaan teitä. Sitten on vähäpätöisempiä asioita, mutta meillähän on aika tarkistusten jättämiseksi, mutta halusin vielä korostaa, että artikla 43 on erittäin tärkeä. Meidän täytyy olla hyvin tarkkana. Jos emme nimittäin ole tarkkana, niin tässä nämä meidän jo saavutetut oikeudet taas menetetään. Kiitoksia. Intervento, Kiitokset tästä kommentista. En ole aivan varma, jos esitin asian selkeästi, mutta niin kuin sanottu, tässä olisi kyse kylläkin takapakista. Euroopan komissio on jo tehnyt esityksensä asetuksesta neuvostelulle ja kyse on asetuksesta 43.2 ja Euroopan parlamentti jätettäisiin kokonaan päätöksentekoprosessin ulkopuolelle. Se olisi selvästi askel taaksepäin. Eli palattaisiin tilanteeseen, joka vallitsi ennen Lissabonin sopimuksen hyväksymistä. Emme voi tällaista takapakkia hyväksyä. Onko muita kommentteja? Jollei muita huomioita ole, antaisin puheenvuoron komissiolle. Patseko, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtaja De Castroa mietinnöstä, joka liittyy tähän komission ehdotukseen, joka liittyy hyvin tärkeään asiaan koskien Lissabonin sopimusta. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen erittäin tyytyväinen siihen, että komission yleinen lähestymistapa saa teiltä tukea, puheenjohtaja De Castro. Tietysti kun ehdotus hyväksyttiin eh, viime vuoden syksyllä. Eh, silloin tehtiin paljon työtä ajatellen sitä, miten voitaisiin saada aikaan standardisoita lähestymistapaa määräyksiä ja mitä voi tänään sanoa, että komissio on avoin hyväksymään tarkistuksia, jotka merkitsevät sitä, että tähän esitykseen liittyy muita esityksiä, jotka liittyvät komitologiaan ja delegoituihin eh, säädöksiin. Haluaisin myöskin todeta, että on hyvä, että olette pyrkineet parantamaan luonnoksen laatua ja sen oikeudellista selkeyttä. Haluaisin myöskin sanoa, että on tärkeää, että pidetään mielessä tekstin uskottavuus ajatellen sitä, että ei toista turhia viittauksia. Mutta nämä ovat hyvin teknisiä yksityiskohtia. Olen yhtä mieltä myös teidän kanssanne siitä, että kun olette tarkistaneet delegoitien säädösten vaikutusalaa, että on totta, että niissä täytyy olla hyvin selkeitä ja myöskin katsoa, mikä on taustalovien määräysten merkitys. Olemme valmiita hyväksymään tarkistuksia, jotka parantavat tekstin selkeyttä näiltä osin, mutta emme sellaisia ehdotuksia, jotka muuttavat tasapainoa delegoitujen ja toimeenpanosäädösten osalta. Uh, Ajattelen tätä uh, Lissabonin sopimuksen liittyvää määräystä myöskin ajatellaan artikla 43 3, 433 artiklan osalta, 433 43 43 sopimuksessa, jossa mä sanotaan, että neuvoston täytyy työskennellä pelkästään komission tekemän esityksen pohjalta. Mutta vain pieni osa tuista ja hinnoista, joiden suuruuden siis joudukkoon komissio. Ymmärrän, herra puheenjohtaja, että tämä on teille herkkä kysymys parlamentille, herkkä kysymys, ja mietintöluonnoksessa olette esittänyt, että määräykset, jotka liittyvät 43.3 kohtaan, uudelleen otettaisiin huomioon perusasetuksessa, jossa myöskin luvut lyödään nukkoon komissiossa, mutta haluaisin kuitenkin osoittaa, että tämä selkeästi johtaisi siihen, että artikla 43.3 ehdotus olisi tyhjä. Ja perustamissopimus kuitenkin pohjimmiltaan perustuu 43.2 artiklaan, mutta on Suomessa poikkeuksia olosuhteissa 43.3, joten me yrittäisimme pitämään nämä vähimmäismäärässään. Olemme muistuttaa, että meidän osaltamme ei suinkaan ole kysymys siitä, että parlamentti suljettaisiin pois yhteisen maatalouspolitiikan välineiden osalta, kuten viitehintojen, kiintiöiden tai vähimmäishintojen osalta, jotka koskevat sokerijuurikasta. Lopuksi vain muutama sananen, herra puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä teidän ehdotuksestanne, että kun äh, oli tämä uusi markkinoistelyasetus, niin niiltä osin Ajattelen tulevaa YMPn uudistusta. Haluamme ottaa huomioon äh, kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten tehdään säädöksiä, toimeenpanosäädöksiä. Kiitos. Grazie, direttore Paceco. Mi, eh... Kiitos, johtaja Paceco. Äh, ihan lyhyesti vielä kiitokset. Äh, ja niin kuin sanottu, haluan korostaa sitä, että valiokunnan näkemys on varsin lähellä Euroopan komission käsitystä. Toivon, että tämä lähestymistapa hyväksyttäisiin myöskin neuvostossa ja 43.3 artikla pyytää pysyisi voimassa, ei kävisi niin, että Euroopan parlamentti syrjäytyisi tästä päätöksentekoprosessista. Kiitokset äh, kaikille. Kokous päättyy ensi viikolla 27. päivä kesäkuuta. Meillä on Brysselissä kokous kello 15-18.30 ja maitopaketista on silloin määrä tehdä päätös, eli kaikki paikalle. Kiitokset. Kokous päättyy.